mutta tämä silti pysyi demokraattisen keskustelun raamien sisällä. En haluaisi lähteä rajaamaan tätä keskustelua itse. Kiitoksia ja nyt siirrytään sitten äänestykseen. Głosowanie. Porządek dzienny przewiduje głosowanie nad sprawozdaniem pana By. Esityslistan mukaan ensimmäisenä äänestetään Bögen mietinnöstä vuosien 2007-2013 monivuotisen rahoituskehyksen tarkistaminen ITER-hankkeen lisärahoitustarpeiden täyttämiseksi. Tähän on suullinen lisäys. Lamasuur, olkaa hyvä. Je vous remercie, Monsieur le Président. Euh, je voudrais au nom de la Commission des... Kiitoksia. Haluaisin budjettivaliokunnan puolesta pyytää, että ennen kuin tehdään äänestys, niin että pyytäisit meiltä yhden tarkistuksen antamista, joka eilen budjettivaliokunta hyväksyi yksimielisesti. Kyseinen tarkistus on myöhäisessä vaiheessa esitetty tarkistus, jota emme pystyneet kääntämään kaikille kielille, mutta ei ollut mitään muuta mahdollisuutta. Ja tämä on poliittisesti kuitenkin tärkeä tarkistus, koska sen jälkeen, kun saatiin aikaiseksi sopimus kolmikantaneuvotteluissa ITER-hankkeen rahoituksesta, niin neuvosto ilmoitti meille eilen iltapäivällä, että mm, pitäisi hyväksyä yksimielisesti tämä sopimus, mutta siihen liittyi yksipuolinen julistus kuudelta jäsenvaltiolta, jotka antavat tälle sopimukselle erilaisen tulkinnan kuin mitä parlamentin valiokunta oli sitä tulkinnut. Eli budjettivalikunnasta oli välttämätöntä, että nyt aamulla niin juhlallisesti parlamentti muistuttaa omasta tulkinnastaan Ilman sitä emme olisi antaneet sopimusta suostumustamme kolmikantaneuvottelussa. Siksi ehdotan, että noudatetaan työjärjestyksen 162 kohtaa kolme, niin että näin myöhäisestikin voidaan tämän erityispoikkeusolosuhteessa hyväksyä tällainen tarkistus. Kiitos. E, e, Kiitos. Kiitos budjettivaliokunnan puheenjohtaja. Hän esittää, että me äänestäisimme nyt tarkistuksista ja tulkinnoista, jotka budjettivaliokunta eilen hyväksyi. Aivan ensiksi haluaisin kysyä, vastustaako joku tällaista menettelyä? Ei vastalauseita. Tässä tapauksessa voimme äänestää edustaja Lamasuurin ehdotuksesta, joka koskee budjettivaliokunnan eilistä sopimusta. Kuka puoltaa? Kädet ylös ja sitten vastaan. tyhjä Hyväksytty. Lammasuurin ja budjettivaliokunnan ehdotus on hyväksytty täysistunnossa. Ja nyt menemme sitten äänestykseen Bögen mietinnöstä. Kyseessä on nimenhuoltoäänestys. Äänestämme siis tästä mietinnöstä mukaan lukien lamasuuden esitys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos, edustaja Pöyke. Ja seuraavana on Jevskan mietintö, joka koskee lisätalousarviota ja EUn solidarisuusrahaston varojen käyttöönottoa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kiitos, Rova Jejevska. Tämä on hyväksytty. Ja sitten seuraavana Bögen mietintö, solidaisuusrahaston varojen käyttöönotto. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos, edustaja Böge. Ja sitten Materan mietintö. Globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kiitos Rova Materalle. Seuraavana Sippelin mietintö, tiedonsaantioikeus rikosoikeudellisissa menettelyissä. äänestys äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos, Rova Sipelä. Ja sitten Ajala Sennerin mietintö. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen. Ensimmäinen äänestys koskee Carl Pinkstonia. Tämä on salainen äänestys ja teillä on sininen valo siinä äänestyskoneessanne. Voitte äänestää puolesta, vastaan tai tyhjää. Eli tavalliseen tapaan toimitaan, paitsi että nyt teidän koneessanne palaa vain yksi valo. Nyt äänestämme Carol Pinkstenin nimittämisestä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onneksi olkoon. Seuraavaksi on vuorossa Henrik Otbo. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onneksi olkoon. Ja seuraava on Juan Francisco Corona Ramon. Äänestys alkaa. Ja sitten on ehdotus herra Odi. Olkaa hyvä nous sommes en train de, de... Niin, puhemies, me olemme nyt aikeissa kuulla tilintarkastusjäsenten nimeämisestä. Siinähän on 27 jäsentä ja perussopimuksen 286 artiklan mukaisesti, niin nämä nimetään kuulemisen jälkeen, kun meitä on kuultu. Ja tänään olemme antamassa lausuntomme neuvostolle Eli parlamentti antaa tästä kantansa. Meillä on y- y- y- nyt kahdeksasta maasta edokkaat Belgiasta, Tanskasta, Espanjasta, Suomesta, Italiasta, Irlannista, Portugalista ja Ruotsista. Ja näissä kahdeksassa maassa neljä, neljästä hallitus on muuttunut äskettäin Belgiassa, Italiassa, Tanskassa ja Espanjassa. Ja ö, muutamassa kahdessa ilmavaalia kahdessa vaalien kanssa. Ja näistä yhdessä maassa, nimittäin Espanjassa, poliittiset voimat ovat muuttuneet, voimasuhteet ovat muuttuneet. Mm, ja minä olin EPPn kokouksessa Marsellissa ja, ja Espanjan osalta, koska voimasuhteet ovat muuttuneet, niin pyydettiin, että parlamentti lykkäisi 108 artiklan mukaisessa työjärjestyksessä lykkäämään äänestystä niin, e- että ehditään miettimään tätä tilannetta. Kuningas nimittää hallituksen ensi viikolla ja tämä on siis meidän parlamentimme ehdotus ja EPP-ryhmä esittää nyt sitä täällä. Sorry zgodnie z zasadami chciałbym prosić żeby najpierw jedna osoba teraz wypowiedziała sääntöjemme mukaisesti haluaisin nyt kuulla jonkun puoltavan tätä esitystä. Kuka haluaa puoltaa sitä? Edustaja Spurni. Grazie presidente, molto spesso. Kiitos puhemies. Monesti Euroopassa kansalaisten mielipide jätetään huomiotta. Kreikassa ei järjestetty kansanäänestystä, Italiassa ei ollut vaaleja. Kreikassa oli vaalit. Mutta jos asioita, asiat eivät muutu, niin mitä järkeä vaaleja on edes järjestää? Espanjassa valittiin uusi hallitus ja, ja se voi valita tähän uuden ihmisen. Jedna wypowiedź przeciw. Pan wiceprzewodniczący... Ja sitten yksi puhuja vastaan. Edustaja Svoboda. Puhemies, vaikka tietysti ajalla senderin luotamme täysin, niin haluaisin kuitenkin ryhmäni puolesta todeta, että tässä on kyse riippumaton henkilö, henkilö, jota me pidämme hyvänä tai huonona. Ei tässä ole kyse mistään hallituksen lähettiläästä. Sen minä halusin vain selvästi täällä todeta. Ensi kerralla sitten EPP pyytää ehkä, että komissaariakin pitää muuttaa, kun hallitus on vaihtunut. Mehän puhumme täällä Euroopasta, emmekä yksittäistä hallituksista. Pitäkääpä se mielessä. Ja haluaisin sanoa myös ihan selvästi, että kun tässä nyt on kerran nimitetty henkilö, jonka myöskin valiokunta on pitänyt hyvänä ja sovelijana tehtävään, ja mietinnön esittelijällä Sender on esittänyt kaikki näkökohdat, ja sen takia meidän pitäisi tosiaan nyt äänestää tästä henkilöstä, eikä lähteä lykkäilemään äänestyksiä sen takia, että Espanjassa on hallitus vaihtunut. Kiitos. Ensiksi äänestämme edustaja Odin esityksestä. Hän ehdottaa äänestyksen lykkäämistä, eli ensin äänestämme herra Odin ehdotuksesta. Kuka puoltaa sitä? Tämä on tarkastettava vielä sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestämme nyt Odin ehdotuksesta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Esitys on hylätty. Ja näin me nyt äänestämme Korona Ramonin ehdokkuudesta. Salainen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Ja seuraavana on Ville Itälän nimittämisesitys tilintarkastustuomioistuimen. Salainen äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Ja seura, seuraava ehdokas on Kevin Cardiff. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraavana Pietro Rosso. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Ja seuraavana Vitor da Silva Caldeira. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onneksi olkoon. Ja Viimeinen ehdokas on Hans Gustav Vesper. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onneksi olkoon ja kiitos edustajalla Sender siitä, että valmistelitte kaikki nämä äänestykset. Seuraava mietintö on Jimenezin ja Romeron esitys. Täällä ei ole tarkistuksia esitetty ollenkaan. Kukaan ei esitä hylkäämistä. Olkaa hyvä. Ik wil toch graag even iets rechtzetten wat hier verkeerd gezegd is. Kiitos puhemies. Niin halusin korjata erään asian. Ehkä en juo tarpeeksi kahvia. Mutta herra Odi, Belgiassa on uusi hallitus. Äänestyksen jälkeen kauan siihen hallituksen muodostamiseen meni, mutta vaalit todellakin pidettiin. Halusin tämän vielä korjata. E, dziękujemy pani. E, wiedzieliśmy. Kiitos. Kaikkihan tuon tiesimme, mutta kyllä se kannattaa vielä toistaa. Demokratia toimii hitaasti, mutta lopputulos on erinomainen, kuten kaikki tiedämme. Ja näin palaamme sitten toiseen käsittelyyn koskien eurooppalaista suojelumääräystä. Kyseessä on siis Jimenez ja Romero mietintö. Tässä kukaan ei esitä hylkäämistä eikä myöskään tarkistuksia ole esitetty. Näin voimme siis hyväksyä neuvoston yhteisen kannan. Ja seuraava on Mathieu'n mietintö. Tämäkin on toinen käsittely, suositus toiseen käsittelyyn. Kyseessä on yhden hakemuksen menettely, oleskelu ja työluvan saamiseksi koskien kolmansien maiden kansalaisten työskentelyä jäsenvaltiossa. Tämänkään hylkäämistä ei ole esitetty eikä myöskään tarkistuksia. Näin siis hyväksymme neuvoston yhteisen kannan. Kiitos, Rova Mathieu. Ja seuraavana Rivellini mietintö tämäkin on suostus toisen käsittelyyn ja siinä katetaan osa niistä kalastussäännöistä, jotka on hyväksytty Välimeren yleisessä kalastuskomissiossa. Tässäkään ei esitetä hylkäämistä tai tarkistuksia ja täten voimme hyväksyä neuvoston yhteisen kannan. Kiitos edustaja Rivellini. Seuraava äänestys on suositus toiseen käsittelyyn muodotaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätökset koskien mikroyhteisöjä, eli kyseessä on Leenen mietintö. Kyseessä on neuvoston kanta. Oikeusten valikunta on esittänyt viittä tarkistusta. Äänestetään yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin voimme hyväksyä näin muutetun yhteisen kannan. Onnittelut edustaja Leenelle. Seuraavana on De Castron mietintö. Kyseessä on jäsenvaltioiden varainhoito koskien joitain valtioita, joilla on suuria vaikeuksia vakauden osalta nyt äänestämme kuudesta tarkistukselta, jotka ovat tulleet envivaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavana äänestämme komission eh, valiokunnan näin muutosta ehdotuksesta puolesta vastaan tyhjää ja hyväksytty. Ja sitten esitys nimenhuoltoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut edustaja De Castro. Ja sitten vuorossa on Sturdin mietintö. Päätöslausuma esitys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 tyhjää hyväksytty. M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ai, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestämme koko päätöslauselmaesityksestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitos oikein paljon kaikille hyvästä yhteistyöstä. I have some remarks on this. Uh,